Edustaja Jursti Abounds on jättänyt paikkansa ja hänen vapautuksensa tapahtuu 28. helmikuuta 2018 meidän sääntöjen mukaisesti. Ilmoitamme tästä kansallisille viranomaisille. Ja olen saanut myöskin